So colleagues, um... Hyvät kollegat, kiitoksia ja tervetuloa tämän yhteiskokouksen LIBE- ja FAM-valiokuntien kesken. Työjärjestyksen artikla 55 on taustalla ja nyt yhteistuumin tuumin kahden valiokunnan voimin käsitellään niistä paljon sopimusta. Kiitoksia siitä, että naisten oikeuksien valiokunta osallistuu tähän keskusteluun ja naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja edustaja Blinkevich Jutte, tervetuloa teille. Nyt aivan lyhyt alustus vain. Komissio ehdotti 4. maaliskuuta, hyvät kollegat, kuten tiedätte, EU-liittymistä Euroopan neuvoston yleissopimuksen, jolla vastustetaan naisiin koistoväkivaltaa ja perheväkivaltaa. Tämä on niin sanottu Istanbulin yleissopimus 11. toukokuuta neuvosto allekirjoitti Istanbulin yleissopimuksen, joten parlamentti on ollut tässä mukana. Se on antanut julkilausuman 12. huhtikuuta asiasta yhteisesittelyn äh, toimesta. 318 tarkistusta on tehty tähän mietintöluonnokseen. Nyt äh, Vilja, ole hyvä. Väestökysymysvaliokunnan puheenjohtaja. Thank you, Chair Claude Moraes. Kiitoksia, Claude Moraes. Istanbulin sopimus on tärkeä askel eteenpäin, kun pyritään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. on mielestäni julkisia kuulemisia ja kuun, kuunnelleet yhteisesittelyt, jotka esittelivät kaikkein tärkeimmät elementit, jotka liittyvät tähän välimietintöön. Kuten Claude sanoi, nyt on aika tarkastella tarkistuksia, on tehty tekstiluonnokseen. Annan ensin puheenvuoron yhteisesittelijöille. Rova Bonfoy, viisi minuuttia. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Kiitoksia ensinnäkin varjoesittelyillä kaikille jäsenille, jotka ovat tehneet tarkistuksiaan. He ovat satsaneet uhran taikaansa tätä työtä varten on erittäin tärkeää. Puheenjohtaja Morais sanoi, että 318 tarkistusta on jätetty tekstiin. Me itse joudumme antamaan mietinnön, jossa on vain 6000 merkkiä. Tämä on se syy, miksi itsekin on tehnyt tarkistuksia jälkikäteen ja ryhmänäkin on tehnyt tarkistuksia. Kiitoksia niille, jotka allekirjoittavat tarkistukset. Yhteisesittely Rova Koratsa Bild ansaitsee niin kiitokset yhteistyöhalukkuudestaan. Olen tyytyväinen suurimpaan osaan tarkistuksia Koska me hyvän suuntaan. Olen iloinen siitä, että nyt konsensus on syntymässä perusperiaatteiden taakse, varsinkin sukupuolen kohdistuva väkivalta ja eriarvoisuus miesten ja naisten välillä on otettu huomioon ja myöskin Kokonaisvaltaista otan taistelua väkivaltaa vastaan ja niin löytäisiin väki- kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Kaikki olemme samaa mieltä. Mielialoita takaa näkemyksiä täytyy vaihtaa, muuttaa valistamalla, antamaan seksuaalivalistusta ja myöskin varmistamaan sosiaalinen osallisuus. Kaikki stereotypiat ja seksismi täytyy tuomita esimerkiksi mediassa ja sosiaalisessa mediassa. On myöskin tarpeen vahvistaa ennaltaehkäisyä ja suojelua ja myöskin toimiin rikosoikeudellisen selmyksen ryhtyä. Rikoksi täytyy tuomita ja naisten täytyy saada kaikki mahdollinen tuki oikeuslaitoksen puolelta. Ja kaikkia ammattilaisia, mukaan tuomareita ja muita täytyy kouluttaa niin, että uhreja ei syyllistetä. Lisäksi täytyy varmistaa riittävät resurssit, sekä inhimilliset että rahoitusresurssit perussopimuksen mukaisesti. Tästä on todella, todella kyse hienoa, että komissio on ryhtynyt lainsäädäntöön. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on vasta ensimmäinen askel, kun pyritään taistelemaan väkivaltaa vastaan. Lainsäädäntö esimerkiksi direktiivin muodossa toivottavasti pitää sisällään yhteisen määritelmän rikoksille, jotka kohdistuvat naisiin. Täten voidaan vahvistaa yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Olen iloinen siitä, että nyt olemme kaikki samalla viivalla tai samalla linjalla asian suhteen. Joissakin tarkastuksissa pyrittiin luomaan eurooppalaista koordinaatiota, joka liittyy naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Tämä koordinaattorin toimi voisi raportoida merkittävistä rikoksista, tai se voisi toimia sietoutumasta riittämättömästi Istanbulin sopimuksen tarkkailijana. Useat poliittiset ryhmät ovat tulleet tähän mukaan, mukaan paitsi sosiaalidemokraatit ja KUE ja ALDE. Uskon, että toivon mukaan saamme tai nämä ryhmät olivat mukana, Turkki korjaa, toivottavasti muutkin ryhmät olivat mukaan. Tämä on myöskin kappale, joka liittyy monenlaiseen syrjintään, monenlaiseen syrjintään. Nais, maahanmuuttajanaiset, pakolaiset, vammaiset naiset, lesbonaiset, romaninaiset, heillä on vielä suurempi riski väkivallan uhreiksi kuin muilla. Seksismi ja rasismi ja homofobia joskus yhdistyvät heidän kohdallaan. Rova Stevens 12. huhtikuuta muistutti siitä, miten vaikea vammaisten naisten on saada ää, tukea. Tarkistus 40 yhteisesittelijältä ja Aldelta, Kuolta ja Vihreiltä viittaa YK yleissopimuksen, joka liittyy vammaisten oikeuksiin. Muistuisimme, että vammaiset naiset heitä pitäisi suojella paremmin väkivaltaa EU-ssa Istanbulin sopimuksenkin nojalla. Rouva Stevens niin ikään muistutti mieliin, että kaikki toimet täytyy ottaa käyttöön syrjimättömällä tavalla. Olipa sitten kyse uskonnosta, sosiaalista alkuperäistä tai vammasta. Tämä on erittäin tärkeä lausuma. Omassa tarkistuksessani viittaan aborttioikeuteen. Tarkistus, jonka Rova Kuuneva ja Borg ovat esittäneet, liittyy tähän samaan laillisen abortin saamismahdollisuus tai sen kiistäminen pikemminkin on ihmisoikeusrikkomus. Tämä on järkyttävää väkivaltaa, joka kohdistuu naisen. Naisella täytyy olla mahdollisuus saada laillinen abortti. Tämä on perustavanlaatuinen asia, eikä siitä peräis keskustella. Yleissopimus liittyy naisiin kohdistuvan väkivaltaan ja väki, abortin kiistäminen on naisiin kohdistuvan väkivaltaa. Nyt on poliittinen et, aika toimia poliittisesti. Meidän täytyy käyttää tilasta hyväksemme tänä päivänä, kun havaitsemme, miten vanhoillisia tautumuksellisia ajatuksia esiintyy eri puolilla Eurooppaa. Tuskin kannattaa muistuttaa edes mieleen, että Puol- Puola on tässä etunenässä. Kyse on tärkeästä kysymyksestä. Mikä me puolusta aborttioikeutta, niin kuka sitten? Tuhannet naiset osoittavat mieltään Puolassa ja vastustivat hallituksensa pyrkimyksiä. Nyt täytyy painottaa myöskin, että on muitakin tarkistuksia, jotka ovat hieman ongelmallisia ja joiden suhteen en välttämättä voi antaa, en voi antaa niille tukea. niin jotkut eivät halua, että EU liittyy yleissopimukseen. Jotkut katsovat, että yleissopimus on mitätön asiakirja. Toiset puolestaan viittavat maahanmuuton kielteisiin seuraamuksiin ja maahanmuuton ja naisten sitten kohdan katsotaan, että hän on roolinsa olla ja Varjo esitteli, että tapasin toukokuun 18. päivää Joo, Strasbourgissa teemme hyvää yhteistyötä ja nyt pyrimme kompromissiin, joka liittyy vammaisiin naisiin. Heidän on vielä vaikeampi raportoida väkivallasta, joka heidän kohdistuu. Ja myöskin heidän kohdistuu tällaista moninkertaista syrjintää, niin kuin mainitsin. Kyse on fyysistä ja seksuaalisesta ja taloudellisesta, mutta myöskin henkisestä väkivallasta. Ja he ovat usein lapset ovat usein perheväkivallan uhreita todistajia. Nyt täytyy taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Sitä, siellä pitää antaa tunnustusta ja tunnustaa tämä ilmiö taistella sitä vastaan. Naisia pitää suojella samalla tavalla kuin mm, mitä eri puolilla Eurooppaa jo tehdään. Samalla, samalla tavalla pitää suojella kaikkialla aina. Tällä hetkellä ei ole lainsäädäntöä tämän pohjaksi. Tämä on työmme tarkoituksena. Haluamme harmonisoida naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen taistelun ja heidän suojelunsa ja tukemisensa. Sopimme myöskin, että itsepuolustusasia mainitaan ja pyritään välttymään naisten syyllistämiseltä. Kyse on kompromissista, ja millään tavalla ei voida perustella ylipäänsä väkivaltaa. Siitä on saatu kompromissi. Lisäksi tuomitaan uuden tyyppiset internetväkivallan muodot sosiaalisessa mediassa, kosto, porno esimerkiksi, tirkistely, toimet. Jäsenvaltioissa jossakin ryhtyy toiminnata vastaan. 19. kesäkuuta tapaan vielä varjoisetteet, koska meillä tietystikin on vielä hyvin paljon tärkeitä asioita, joiden suhteen täytyy päästä sopuun. Esimerkiksi turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä on vielä hiomista. libe valiokunnan puolella on kiinnitetty hyvin paljon huomiota äh, haavoittavaisessa asemassa oleviin ihmisiin ja heidän mahdollisuuteen joutua väkivallan uhreiksi. 11.12. heinäkuuta Libe-valiokunta äänestää sitten tämä meidän syyskuussa täysistuntoon. Varjoesittelijän kanssa äh, varmaan vielä voidaan tehdä työtä. Olen varmaa, että kaikilla naisilla oikeus, Euroopassa on oikeus elää ilman väkivaltaa. Meidän täytyy nyt myönteisellä ja merkittävällä tavalla suojella kanssakansalaisiamme ja välttyä populistisilta ajatuksilta. Lopuksi vielä nopeasti. Sopimus, joka saatiin neuvostossa aikaan 11. toukokuuta, on merkittävä sopimuksen kannalta. Kyse on kahdesta eri päätöksestä, jotka liittyvät Euroopan unionin yksinomaisen toimivaltaan. Ensinnäkin päätös, joka liittyy turvapaikkaan ja käynnistyskieltoon, ja toinen seikka, joka liittyy rikosoikeudelliseen yhteistyöhön. Yhteisesittelijä Rova Koratsan Piltin kanssa olemme tehneet yhteistyötä, mutta pahoittelemme, että neuvoston puolella eh, tämä tulkinta on kuitenkin erittäin rajoittava yksinoikeuksien suhteen ja mitä tulee rikosollisiin seuraamuksiin tässäkin suhteessa, olisimme toimineet Euroopan parlamentin oikeudelta yksiköltä lausumaa, josta voitaisiin ottaa huomioon kaikki yleissopimuksen vaikutukset Euroopan lainsäädäntöön. Tällä hetkellä tätä analyysiä ollaan tekemässä. Uh, thank you. Uh, now uh, I will give the floor to... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron yhteisesittelijä Anna koratsa Teillä on viisi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos yhteispuheenjohtaja, kiitos hyvälle kollegalleni Livessä. Meillä on erittäin hyvä yhteistyötä. Haluan kiittää ja varjoesittelijöitä. On hyvä nähdä, että voimme yhdistää äh, voimamme poliittisten rajojen yli tällaisessa asiassa, joka minun mielestäni on kaiken ähm, tasa-arvopolitiikan ytimessä. Väkivalta vie pohjan kaikelta toimelta voimaannuttaa naisia. Mietinnössä me haluamme antaa äänen naisille ja tytöille, jotka äh, kärsivät väkivaltaa Euroopassa. Haluamme sanoa selvästi, että naisiin kohdistuva väkivalta on vakava rikos rikos ja siitä on rangaistava. Puhumme miesten väkivallasta naisia kohtaan, jota ei ole koskaan perusteltu. Ei koska olet vaimoni, ei koska jätit minut, ei koska äh, pukeudut tietyllä tavalla, ei koska äh, äh, olet mustasukkainen tai juot alkoholia, ei ole mitään uskontoa tai kulttuuria, joka voisi perustella ähm, naisten hakkaamisen, raiskaamisen tappamisen ja monet muut rikokset, jotka löytyvät tästä Istanbulin yleissopimuksesta. Joten ensimmäinen asia, jota teemme yhdessä, on se, että pyydämme kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan yleissopimuksen ja panemaan sen täysin täytäntöön. Ja myöskin pyydämme, kuten Kristin aivan oikein sanoi, että mennään pidemmälle kuin neuvoston päätös. Olemme kiitollisia Maltan puheenjohtajavaltiolle, että se on saavuttanut tämän ensimmäisen askeleen, että jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sen, että EU liittyisi tähän yleissopimukseen, mutta vastustamme sitä, että ovat rajoittaneet niin voimakkaasti EUn toimivaltuuksia ja toivomme, että äh, tämä muuttuu ensi puheenjohtajakaudella. Vetoamme myös jäsenvaltion, että he torjuisivat seksismiä, äh, naisiin kohdistuvia stereotypioita, että voimannuttaisivat naisia sekä äh, torjuisivat sukupuoliin liittyviä ajattelutapoja, koska tällä tavoin voidaan poistaa väkivaltaa pitkällä aikavälillä. Meillä on 380 esittää 18 tarkistusta. Kristiin sanoi siitä jo hyvin paljon, että menee nopeasti eteenpäin. Ensimmäisessä keskustelussa olemme ottaneet huomioon kaikki kollegojen ehdotukset liittyen vammaisiin naisiin, suuntaviivoihin jäsenvaltioille, Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja ratifiointiin kannustamiseksi sekä erityisiä viitteitä liittyen lapsien erityisasemaan ja väkivaltaan muotoihin, joita tapahtuu netissä, jotka eivät olleet alkuperäisessä ehdotuksessa. EPPn esittelijänä haluaisin todella pyytää kaikkia keskittymään naisiin kohdistumaan väkivaltaan ja Istanbulin yleissopimukseen ainoastaan. Tämän tekstin täytyy olla lyhyt ja ytimekäs, jotta sillä voisi olla vaikutusta. Meidän on todella selvä viesti välitettävä neuvostolle ja jäsenvaltioille tämän tuomasta lisäarvosta. On kyllä kyllä paljon työtä eh, tehtävänä, jotta voisimme vakauttaa jäsenvaltiot siitä, että tarvitaan eh, holistinen, yhtenäinen eh, oikeudellinen puitteisto EU:ssa väkivallan torjumiseksi ja uhrien suojelemiseksi. Olen Kristinin kanssa myös samaa mieltä siitä, että tarvitsemme eh, oikeudellisen välinen eh, Euroopassa seuraavassa vaiheessa, kun olemme saavuttaneet tämän Istanbulin yleissopimuksen hyväksymisen, jotta meillä sitten on se kaikki mahdolliset välineet käytössämme Euroopassa. Mutta en haluaisi tässä mietinnössä eh, käsitellä asioita, jotka ovat soveltamisalan ulkopuolella, enkä halua ottaa mukaan tai tukea tarkistuksia, jotka joka vaarantavat tämän erinomaisen konsensuksen. Mainitsitte abortin, te kaikki tiedätte minun näkemykseni abortista. Minä kannatan turvallista ja laillista aborttia Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, mutta meidän on tehtävä ero tässä. Ja kysymme myös Euroopan neuvoston asiantuntijoilta tätä. Yleissopimuksessa puhutaan pakkoabortista väkivallan muotona, eli äh, jos pakotetaan aborttiin, niin se on mm, väkivallan muoto naisia kohtaan. Kaikki muut abortin muodot eivät ole tässä yleissopimuksessa mukana. Emmekä me tätä yleissopimusta omista. Se on Euroopan neuvoston yleissopimus. Eli ei sillä ole merkitystä, kannattaako vai vastustaako aborttia, vaan on kyse siitä, että pitää kiinni Istanbulin yleissopimuksesta. Ja nämä tarkistukset, joita kollegat ovat ehdottaneet, eh, keskittyvät eh, abortin kieltämiseen. Älkää nyt ymmärtäkö minua väärin, älkää käyttäkö tätä meidän konsensuksemme murtamiseen. Meissä on kyse Istanbulin yleissopimuksesta. Tästä on kyse tässä mietinnössä. Emme käy tässä keskustelua abortista. Meillä on paljon muitakin foorumeja ja mm, mietintöjä, joissa puhumme abortista – ja varmasti voidaan keskustella siitä, mitä kansallisella tasolla tai Euroopan tasolla pitäisi asian suhteen tehdä, mutta se ei eh, liity tähän keskusteluun. Ja minä ja EPP emme tue tarkistuksia, jotka ovat soveltamisalan ulkopuolella. On monia muitakin, jotka ovat soveltamisalan ulkopuolella. Monet tulevat EPPltä, enkä minä tue niitä tukemaan EPPn esittelijänä. Varjoesittelijöiden kanssa olemme sopineet useista erittäin hyvistä kompromisseista. Me jatkamme erinomaista yhteistyötä löytääksemme lisää kompromisseja. Tapaamme ensi viikolla. Ja ihan nopeasti, mitä me olemme ottaneet mukaan? Vammaiset naiset, se on erittäin tärkeä. herkät ryhmät, jotka ovat monisyrjinnän kohteina vastuullisten vieminen tuomioistuimen eteen, kansalaisyhteiskunnan tärkeä rooli stereotypioiden torjumisessa, uhrien auttamisessa, turvakotien hoitamisessa, näiden puhelinlinjojen ylläpitämisessä, ennaltaehkäisy erityisesti tytöille, sitten Ähm, nämä uudet rikokset, seksi, kiristys ja äm, äh, kostopornografia Monet, jotkut jäsenvaltiot ovat vastustaneet kovasti, mutta yritämme ratkaista nämä rakentavalla tavalla. Odotan yhteistyötä kanssanne ja olen varma, että pääsemme kompromissiin kaikista asioista ja saamme aikaa mietinnön, joka saa vahvan tuen täysistunnossa. Kiitoksia puheenjohtajat. Okay, so, so over to me. I want to thank both the... Nyt haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää Niin nyt ollaan menossa tähän hieman herkempään tarkistusten käsittelyvaiheeseen. Kiitos joka tapauksessa kummankin esittelijälle tilaisuudesta. Kiittäisin myöskin keskustelun kanssa nyt edustaja Albrehta, joka puhuu Rova Lunacekin puolesta. Alkaa hyvä. On behalf of, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vihreiden varjoesittelijöiden Ränken ja Lunacekin nimissä haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä heidän aloitteellisesta lähestymistavastaan tässä aiheessa. Euroopan neuvoston yleissopimus on sitova sopimus, jolla voidaan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kansainvälisesti. Tämä on yhä tärkeämpää, koska tietyissä jäsenvaltioissa on yhä enemmän uhkauksia siitä, että ratifiointia ei toteuteta ja 14 jäsenvaltiossa sopimus on allekirjoitettu, mutta sitä ei vieläkään ole ratifioitu. Virjat haluavat myöskin korostaa sitä, että se pahoittelee sitä, että neuvosto hyväksyi ainoastaan EUn astumisen sopimukseen, joka koskee vain tiettyjä osia yleissopimuksesta, eli mitä tulee säädöksiin, jotka liittyvät turvapaikkaan ja oikeudelliseen yhteistyöhön. Ja haluaisin vielä korostaa, että Istanbulin yleissopimuksessa on kohtia, jotka liittyvät turvapaikanhakijoiden suojelemiseen sukupuoliselta väkivallalta. Ja pidämme hyvänä sitä, että EU on mukana näissä sopimuksissa ja odottelemista näitä käytännössääntöjä. Ja neuvoston päätös aiheuttaa myöskin oikeudellista epävarmuutta ja siksi tuemme niitä vaatimuksia, että neuvoston lausunto tarkastellaan ja täytyy katsoa myöskin tarkistuttaa tämä asia myöskin Euroopan parlamentin oikeudellisessa yksikössä. Ja sitten mitä tulee tarkistuksiin liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen, meidän tarkistuksemme on otettu mukaan kompromissin kahdeksan, mitä tulee laajamittaiseen sopimuksen liittymiseen. Ja sitten tämä väkivalta, määritelmä, taloudellinen väkivalta, ei ole mukana johdotosan kappaleissa. Ja uskomme, että otatte huomioon tarkistuksen, jotka liittyvät vihapuheeseen ja nettivihaan. Sehän on yksi perussyistä naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Ja mitä tulee naisiin kohdistuvien väkivaltaan, niin periaatteemme ovat edelleen voimassa ja komission pitäisi tehdä lainsäädäntöehdotus naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tällä tavalla voidaan käynnistää rikkomusmenettelyitä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole kunnolla panneet täytäntöön tai ratifioineet tätä sopimusta. Jotta voidaan selvittää oikeusperustaa, neuvoston pitäisi hyväksyä yksimielisesti siirtymälauseke. Ja neuvoston pitäisi käyttää siirtymälauseketta ja hyväksymällä yksimielisesti päätös, jossa todetaan, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta liittyy artiklaan 83 kohtaan 1 sopimuksessa, joka liittyy Euroopan unionin toimintaan, koska naisiin kohdistuva väkivalta on kaikkein kattavin ihmisoikeusrikkomus tällä hetkellä EU-ssa. Se koskee yli 250 miljoonan naisen liikkumisoikeutta EU-ssa. Kiitos. Thank you, Jan. And, uh... Kiitoksia, Jan. Edustaja Skripek sitten ECR nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Aion nyt puhua äidinkieltäni puheenjohtaja kollegat. Haluaisin ottaa kantaa tähän asiakirjaan. Se on erittäin tärkeää. Mikäli haluamme tehdä jotakin naisiin kohdistua väkivaltaa vastaan, kaikki toimet ovat tervetulleita. Naisilta täytyy saada suojaa poliisilta, että myöskin oikeusapua, oikeuslaitoksen puolelta apua. Kysymys. Ovatko naiset ja tytöt paremmin suojattuja Istanbulin yleissopimuksen myötä vai eivät? Istanbulin sopi, yleissopimus ei ole sen, se vastaa odotuksiin, koska se ei riittävästi suojelvilla naisia. Jotkut sekä häiritsevät jäsenvaltioisiksi eivät ratifioi tätä yleissopimusta sukupuoli nähdään yhteiskunnallisena ongelmana, eikä niinkään oteta huomioon juuri tätä sukupuoliulottuvuutta. Siksi tämä määritelmä gender on tärkeä sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta, kun on kyse. Vanhemmat voivat kasvattaa lapsensa, mihin uskontoon he haluavat, ja tätä täytyy kunnioittaa, ei tällaisen pidä puuttua. Meidän täytyy osata ymmärrystä näitä seikkoja kohtaan, siksi täytyy tämä määritelmä näyttää tässä valossa. Monitorointi mahdollisuus taas, se me hylkäämme, koska tämä loukkaa jäsenvaltioiden toimintavapautta – miesten ja naisten tilanteeseen täytyy kiinnittää enemmän huomiota, mutta meillä on erilaisia mekanismeja tätä varten, esimerkiksi parempi yhteistyö jäsenvaltioiden kesken ja poliisin yhteistyö ja se, että yksityisellä sektorilla toimitaan myöskin, mutta Istanbulin sopimus ei tässä auta eteenpäin. Totesin, että jäsenvaltioita ei sido tämä yleissopimus, varsinkaan mitä tulee ratifiointiin. Siksi kysynkin Voitaisiinko sanoa jotakin esimerkiksi Turkista? Turkki on ratifioinut yleissopimuksen, mutta onko siellä väkivalta naisiin, koska on vähentynyt? En usko. Ennen yleissopimuksen ratifiointia sen jälkeenkin väkivaltaa on, en usko, että se on vähentynyt. Meidän pitäisi tehdä tästä johtopäätöksiä konservatiiviset valitsijat, joita minä täällä edustan, katsovat, että Euroopan tason yhteistyö on myönteinen asia, mutta he vastustavat poliittisesti motivoituneita asiakirjoja, kuten Istanbulin yleissopimusta. Kyse on käytänteistä, jotka eivät ole transparentteja. Tämä on vastoin konservatiivisten valitsijoiden ajatuksia. Ihmiset radikalisoituvat ja sitten luopuvat perinteisistä puolueistaan ja valitsevat, äänestävät populisteja Silloin meillä on pettyneitä äänestäjiä, joilla ei ole minkäänlaista luottamusta Euroopan unionin. Mikäli tämä on tarkoitusperämme, niin sittenhän tämä ei kyllä toimi tällä tavalla. Um, Tulkit ovat nyt päättäneet työnsä, ja tässä on meillä pieni ongelma edessänne. on, koska ilman tulkkeja tietenkin voidaan jatkaa vielä, mutta tulkin joka päättyy tähän. Pahoittelen tätä suuresti, sanoi puheenjohtaja. Tulkkaus tässä kokouksessa päättyy todellakin tähän.